Panna suullinen kysymys komissiolle naisten ja tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä varten EU:ssa tapahtuvan ihmiskaupan torjunnasta. Annan puheenvuoron laatijalle Anna-Maria Koratsa-Vildille. Kaksi minuuttia, ole hyvä. Te. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt kun puhumme, niin kymmenet tuhannet naiset ja lapset ovat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi Euroopassa. Ja siksi me haluamme yhdistää täydestä sydämestämme voimat poliittisten ryhmien kesken, jotta voimme päästä eroon tästä kamalasta tragediasta. Me olemme yhtenäisiä ja pyydämme jäsenvaltioita toimimaan enemmän ja nopeammin, jotta ihmiskauppa saadaan lopetettua. Kun kävin Sisiliassa, minulle kerrottiin, lääkärit kertoivat, katso, ei täällä ole yhtään naista tai tyttöä, jota ei olisi raiskattu matkalla kohti Eurooppaa. Heidän tarinansa ovat järkyttäviä ja ne näkyvät heidän kehostaan. Arvoisa puhemies, nyt on tullut aika todella panna täytäntöön ihmiskaupan vastainen direktiivi kaikissa jäsenvaltioissa. Ihmiskauppa tuottaa rahaa, se on bisnestä, jota tehdään naisten ja tyttöjen kustannuksella ja siksi me vetoamme jäsenvaltoihin, jäsenvaltioihin jotta ne lisäävät poliisia rikosoikeudellista yhteistyötä Europolin ja Eurojustin yhteydessä, jotta kautta voidaan torjua verkossa tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa ja myöskin prostituution kysyntää, jota rikollisjärjestöt harjoittavat. Ja voimme myös lisätä luottamusta uhrien keskuudessa, jotta he olisivat turvassa ja saisivat oikeutta, pääsisivät myös käsiksi terveydenhuoltopalveluista. Myös ihmiskauppan vastaisen koordinaattorin työtä on tuettava. Mitä Libyassa tapahtuu, sitä ei todella voida nykyaikana hyväksyä. Kyse on uudenlaisesta orjuuden muodosta ja siksi on todella ryhdyttävä töimiin Libyan suhteen. On otettava sukupuoliulottuvuus huomioon ja nämä Länsi-Balkanin Länsi-Balkanilta Pohjanmerelle ei saisi olla mitään tällaista ihmiskauppaa ja minä todella haluaisin puhemies nyt päättää puheenvuoroni, jos sopii. Jälleen kerran pyydämme uudenlaista ihmiskaupan vastaista strategiaa, jota ehdotettiin jo 2016. Meidän täytyy pyrkiä nollatoleranssiin ihmiskaupan alalla ja 2011 direktiivi on pantava täytäntöön. Ja me olemme puhuneet tästä jo vuonna 2016 ja jälleen olemme täällä. Nyt on aika ryhtyä toimiin. Kiitos. Grazie, Kiitos, hyvä kollega. Muistutan kuitenkin, että tässä on seitsemän laatijaa ja kaksi minuuttia kaikilla puheaikaa. Siitä täytyy pitää kiinni. Seuraavaksi edustaja Karsia Peres, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Modernissa 2000-luvun Euroopassa on seksiorjia. Meillä on edelleen naisia, joita käytetään työ, työssään hyväksi. Ja nykyajan Euroopassa on yli 500 000 naista ja lasta, jotka mafian tai järjestäytyneen rikollisuuden käsissä ylittävät rajamme. He ovat nimettömiä ja kasvottavia naisia, jotka joutuvat prostituutioon, naisia ja lapsia, joita uhkaillaan väkivallalla heidän perheelleen. Heidät pakotetaan bordelleihin, he ovat veloissaan ja maksavat asiakkaita saamillaan rahoilla mafioille ja muille rikollisille. Joten toistan, heidän asiakkaidensa rahat päätyvät rikollisten käsiin. On edelleen niitä, jotka sinisilmäisesti sanovat, että prostituutio on asia, josta yks, jokainen voi itse päättää, lähteekö mukaan vai ei. Nyt on syytä Euroopassa puhua lainsäädännöstä, koska ilman asiakkaita ei olisi rikkaita rikollisia. Ja sitten vielä työ, työtä varten tehtävästä käytöstä. Me kävimme Sisiliassa, Sirakuusassa, siellä maaseudun alalla käytetään usein hyväksi naisia, hyvin usein romanialaisia. He tekevät työtä kolmella eurolla päivässä, jos saavat sitäkään. Sekä seksuaalisesti hyväksi käytetyt naiset että työ työn takia hyväksi käytetyt naiset, heillä on yhteinen nimittäjä, eli se, että he kärsivät. Tarvitaan strategia, jolla torjutaan naiskauppaa, ihmiskauppaa, lapsikauppaa. Lait on saatava välineiksi ja resursseiksi. Tämä on vastuullamme ja tämä on velvoitteemme. Me olemme näiden naisten ääni, eikä meillä ole mitään tekosyitä olla hiljaa. Adesso... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gerke, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Luvut ovat järkyttäviä. Joka vuosi EU:ssa löydetään yli 16 000 ihmiskaupan uhria. Kolme neljäsosaa heistä on tyttöjä ja naisia, ja nämä ovat vain viralliset luvut. Ja valitettavasti on sanottava, että ihmiskaupan lukuja ei ole luotettavia, eikä näitä ikinä tulla myöskään saamaan. Mutta tämä ei saa estää meitä tekemästä kaikkeamme torjuaksemme pakkoprostituutiota, elinkauppaa, lapsityövoiman käyttöä ja niin edelleen. Jokainen uhri on liikaa. Ihmiset pakottavat toisia ihmisiä työskentelemään järkyttävissä oloissa kautta maailman. Myös keskellä Eurooppaa on usein näkymätöntä pakkotyötä, ei pelkästään prostituutiossa, vaan myös rakennusalalla, hotelleissa, siivousalalla tai esimerkiksi lihatuotannossa. Siellä ihmisiä uhataan ja käytetään hyväksi. Emme saa kuvitella mitään turhia. Suurin osa naisista prostituutiossa eivät ole alalla omasta tahdostaan, vaan he tulevat Eurooppaan, toivovat pystyvänsä lähettämään rahaa omaan maahansa, jotta voivat mm, ravita omia lapsiaan. Meidän täytyy todella reagoida tähän nollatoleranssilla. Meidän on käytettävä pohjoismaista mallia ja tarvitaan viranomaistoimia ihmiskauppaa vastaan. Tarvitaan toimia, jotta löydetään kadoksissa olevia lapsia. Eli koordinointi, koordinoituja toimia, nollatoleranssia, kaikkia tämänkaltaisen ilmiön mm, muotoja vastaan nyt välittömästi. Kiitos ja sitten edustaja Mlinar kaksi minuuttia. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kiitos puhemies se, että työvoima voi liikkua entistä vapaammin, on toive, joka usein esitetään. Ja tämä liittyy sisämarkkinoihin. Joillakin aloilla liikkuvuutta on ehkä enemmän kuin oletetaankaan. Olen käsitellyt tiiviisti sellaista kertomusta, jossa puhutaan siitä, että tuhansia naisia käytetään orjatyövoimana maataloudessa. Heille ei makseta juuri mitään, vaikka he raatavat polttavassa helteessä 12 tuntia päivässä. Näitä naisia on tuhansia, he tulevat usein Romaniasta ja heitä pidetään orjina nykymaailmassa. Tiedämme, että tässä hyväksikäytettyjen joukossa näkyy vain jäävuoren huippu. Kun naisten pitäisi pitkän työpäivän jälkeen päästä lepoon, usein heitä käytetään uudella tavalla hyväksi, eli seksuaalisesti. Maanomistajat, työnvälittäjät tai heidän tuttavansa tekevät näin. Ja meidän täytyy katsoa peiliin. On todella todettava, että modernia orjuutta on edelleen, ei missään toisilla mantereilla, vaan keskuudessamme Euroopan unionissa, ei vain Italiassa, vaan myös muissakin jäsenvaltioissa. Kaksi kolmasosa uhreista on EUn kansalaisia ja usein näitä naisia ja tyttöjä viedään seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi rajan yli. Meillä on moraalinen velvoite suojella näitä ihmisiä jotka uhkaavat joutua hirvittävän hyväksikäytön uhreiksi. Tarvitaan valvontaa, jotta tällaisia hyväksikäyttötapauksia voidaan havaita ja voidaan myös saattaa tekijät oikeuden eteen. Olin uhrien suoja koskevan direktiivin toisena esittelijänä. Aion todella painottaa uhrien roolia ja sitä, että todella tekijät saatetaan vastuuseen. Vielen dank. Ja adesso... Kiitos ja seuraavaksi edustaja Björk. Kaksi minuuttia, ole hyvä. Maalin. Tack så mycket. Kommissionär Avramopoulos, eh, kollegor. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tiedätte, että jo vuosien ajan olemme pyytäneet tämmöistä strategiaa ilman, että sitä on luotu. Ja ollaan ehkä kuultu joitakin puheenvuoroja ja hyvä niin, mutta puheenvuorot eivät muodosta mitään strategiaa, ei niillä ole ollenkaan samanlainen arvo, eivätkä ne muodosta mitään järjestelmää sinänsä, jos on vain pelkkiä suosituksia. Ihmiskauppa koskettaa Euroopassa lähinnä naisia ja lasta lapsia, joita miehet ostavat prostituutiota varten. Ja siksi meidän täytyy tehdä jotakin niin, että saadaan rikossyytteisiin ne, jotka tällaista käyttävät hyväkseen. Jäsenvaltioiden täytyy todellakin kriminalisoida, asettaa syytteeseen ne, jotka tätä tekevät. Ja lisäksi pitää myös luoda pa- erilaisia palveluja näille nais- ja lapsiuhreille. Ja jos joku tietää tästä. On hyvin vaikea näyttää toteen ähm, muun mm. muassa Sveitsissä, Ranskassa, Norjassa, Irlannissa. Ei ole on, on, on onnistuttu eni, parhaiten torjumaan naiskauppaa. Kaksi, nyt olemme 2000 10-luvulla ja meidän täytyy estää se, että naisia myödään Ja Ruotsissa tämä MeToo-kampanja puhuttanut paljon. Ja minä todella vaadin tukea prostituution uhriksi joutuneille naisille. Tarvitaan erilaisia toimia. Toistaiseksi toimet eivät ole vielä riittäneet. Jos me emme puutu niihin, jotka näitä palveluja ostavat, niin sitten emme saa aikaiseksi mitään. Meidän täytyy nyt toimia todella ja ottaa syytteeseen ne, jotka näitä palveluja ostavat. E- Seuraavaksi edustaja Urtasun kaksi minuuttia. Grazie, presidente Castaldo. Kiitos puhemies Castaldo. Ihmiskauppa EU:ssa on kasvava ongelma. Komission omien tietojen mukaan 76 prosenttia uhreista on naisia, noin 13 prosenttia lapsia. Ja pari vuotta sitten uhreja oli noin 17 000, joista vain, ja tekijöistä vain 3 000 sai rangaistuksen. Ja tässä todellakaan eivät näy kaikki tapaukset. Ihmiskauppaa käyvät mafiat käyttävät maahantuloa hyödykseen, etsivät sieltä heikoimmassa asemassa olevia naisia tai lapsia, jotka pyrkivät pakolaisiksi Eurooppaan, Kreikkaan, Italian, Bulgarian ja Espanjan tuli vuoden 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana yli 16 000 yksinään matkustavaa alaikäistä. Nigerialaisten naisten ja lasten määrä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, on kasvanut räjähdysmäiseksi. Libyan kautta tulleita nigerialaisnaisia oli kuukauden aikana yli 4500. 6. marraskuuta 26 nigerialaista tapettiin mafian toimesta, kun he pyrkivät Italian rannikolle. Tämä on ilmiö, jota ei voida sietää. Komission on toimittava. Meillä on jo rohkeita välineitä, mutta niitä pitää konkreettisemmin käyttää hyväksi. Ja komission pitää olla tiukempi siinä, että se velvoittaa jäsenvaltiot käyttämään näitä välineitä. Tarvitaan kattavaa politiikkaa eurooppalaisten toimielinten taholta, jotta voidaan pureutua tähän ilmiöön. Nyt odotan komission sen todella innolla sitä, mitä Mihin toimiin komissio tässä asiassa ryhtyy? Gracias, querido kollega. Kiitos paljon kollega ja seuraavaksi edustaja Aiuto. Kolme minuuttia, hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt vaikka on 2011-36 direktiivi, kollektiivi ihmiskaupan vastaisista toimista ja uhrien äh, suojelusta. Tämä on ollut joissakin jäsenvaltioissa voimassa jo joitakin vuosia, mutta silti tätä ilmiötä ei ole vielä onnistuttu lopettamaan. Ihmiskaupan uhrit ovat erityisesti naisia ja lapsia. Ja 66 prosenttia rekisteröidystä uhreista on naisia ja suuri osa heistä vielä alaikäisiä. Ihmiset tulevat, pyrkivät Eurooppaan, vaarantavat henkensä etsiessään parempaa elämää. He ovat jättäneet taakseen omat maansa ja sitten he kuitenkin joutuvat tekemään pimeää työtä tai joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi rikollisjärjestöjen käsiin. Rikollisjärjestöt ansaitsevat jopa kolme miljardia euroa ihmiskaupalla. Ja ihmiskauppiaat ovat hyödyntäneet tämän siirtolaiskriisin. Tämä on koskettanut erityisesti Italiaa ja Kreikkaa. Siksi onkin ryhdyttävä erityistoimin, jotta voidaan torjua tällainen kriisi Ehkä ei pidä mitään rajoilla toimivia tutkintaryhmiä sinänsä vahvistaa, mutta muita toimia tarvitaan. Ja täytyy muistuttaa, että EU ei ole pelkästään kohde, jonka rikollisjärjestöt näille henkilöille valitsemat, vaan kyse on muustakin. Kuten tiedätte, monet köyhempien jäsenvaltioiden nuorista naisista myös joutuvat ihmiskaupan uhreiksi tai prostituoiduiksi tämän talouskriisin köyhyyden takia. Siksi pitäisikin tasoittaa taloudellisia eroja unionin sisällä. Tämä on ratkaisevaa. Köyhyys monissa jäsenvaltioissa on suuri ongelma ja aiheuttaa uhan joutua näiden rikollisjärjestöjen käsiin, rikollisjärjestöt, jotka hiljaa toimivat omien rajojemme sisällä. Ja meidän, me kaikki siksi kysymmekin, että mihin konkreettisiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä tämän ongelman torjumiseksi. On jo sanottu, että ihmiskauppaa on torjuttava. Kyse on orjuuden muodosta, joka on todellakin ristiriidassa unionin perusoikeuskirjan kanssa. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Avramopoulos. Olkaa hyvä. Signor Presidente. Kiitos, puhemies. Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia kollegoita kaikista poliittisista ryhmistä jotka ovat alustaneet tämän keskustelun. Tämä on erittäin ajankohtainen keskustelu, ja tämä koskee aihetta, kuten kaikki tiedämme, joka on äärimmäisen arkaluontoinen, sen lisäksi, että se kiinnostaa kansalaisiamme. Kiitos tälle talolle jatkuvasta mielenkiinnosta ja tuesta meidän yhteistä taistelua kohtaan, jonka avulla pyrimme kitkemään tämän äärimmäisen ikävän ilmiön. Se, joka on merkityksellistä ihmiskaupassa, on se, että saadaan aikaan toimenpiteitä ja tuloksia. Sanat ja aikomukset eivät ole niinkään tärkeitä. Modernit orjamarkkinat Libyassa ja muualla, jossa ihmisiä ostetaan ja kaapataan kuin halpoja hyödykkeitä, näistä ei päästä irti, ellei me ryhdy nyt toimiin. Ne sairaat, häikäilemättömät ihmiset, jotka käyttävät hyväksi riippumatta äh, heikossa asemassa olevia lapsia ja naisia jatkavat äärimmäisten suurten voittojen tekemistä – ellemme kitke tätä ongelmaa pois nyt. Kidutus aiheuttaa tuskaa ja mm, uhrien särkyneet kehot ja mielet eivät parane, ellemme ryhdy toimiin nyt. Valitettavasti tilanne ei ole uusi, kuten tiedätte, eikä tätä tapahdu ainoastaan epävakaissa maissa – Ihmiskauppaa tapahtuu myös täällä Euroopassa. Kuten täällä teidän kysymyksessä ansiokkaasti nostetaan esiin, tässä on myös merkittävä sukupuoleen liittyvä ulottuvuus. Lisäksi tilastot eivät kuvaa riittävän hyvin tämän ilmiön suuruusluokkaa. On myös totta, että epätoivoiset ihmiset joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisesti hyväksikäytetyksiä heitä hyväksikäytetään myös työvoimana. On tärkeää, että puutumme tähän äärimmäisen vakavaan ilmiöön ja puutumme siihen oikeilla työkaluilla. Puhutaan kuitenkin rehellisesti. Tämä itse taistelu ihmiskauppaa vastaan, sitä ei käydä täällä Euroopan unionin toimielimissä. Sitä käydään, tämän taistelu käydään ruohonjuuritasolla ja jäsenvaltioiden on onnistuttava näissä ponnisteluissa ja onnistumista varten tarvitaan yhteisiä ponnisteluja. Komissio tulee jatkamaan tuen antamista operatiivisella tasolla – Esimerkki yhteisistä ponnisteluista on nähtävissä niissä tiedoissa, joita Europol suo. Vuodesta 2016 vuoden 2017 joulukuun alkuun tuhansia ihmiskaupatapausta ilmoitettiin Europolille. Uhreja oli yli 10 000 potentiaalista uhria, näiden joukossa myös EU-kansalaisia. 10 449 epäiltyä on ilmoitettu tietokantoihin ja näistä myös valtaosa oli EU-kansalaisia. Kunnianhimoinen ja progressiivinen lähestymistapa on mahdollistanut Euroopan unionissa sen, että meillä on vankka oikeudellinen ja poliittinen kehys, joka on tuonut EUn globaalien ponnistelujen etujoukkoon. Nyt toisaalta on aika panna täytäntöön vahva oikeudellinen välineistö ja toisaalta meidän on myös kiirtettävä toimenpiteitä ja kohdennettuja toimia. Minun henkilökohtainen tavoitteeni on tuoda käsin kosketeltavia tuloksia siten, että operatiivisella toimilla saamme aikaan tuloksia ruohonjuuritasolla. Tästä syystä viime joulukuussa, kuten muistatte, esittelin konkreettisia toimenpiteitä, jotta voimme kiihdyttää tahtiamme. Ihmiskauppiaiden toimintatapoja on kyettävä keskeyttämään. On tärkeää myös, että pystymme tukemaan uhreja on tärkeää, että kiihdytämme sisäisiä ja ulkoisia toimia koordinoidusti. Ja on tärkeää myös, että laajennamme tietokantojamme ja on tärkeää, että annamme myös kohdennettua taloudellista tukea. Me tulemme seuraamaan toimia ja raportoimaan edistysaskelista parlamentille ja neuvostolle jo vuoden 2018 lopussa. EUn laajuisia tilastoja ilmiöstä tuodaan myös seuraavan edistymiskertomuksen vuoden 2018. Tässä käsitellään myös sukupuoliulottuvuutta lapsia, jotka ovat kärsineet, ja näistä käsitellään myös hyväksikäytön muotoja. Nyt me arvioimme hyvin tiiviisti, kuinka jäsenvaltiot seuraavat äh, EUn ihmiskaupan vastaista direktiiviä, ja me emme epäröi aloittaa rikkomusmenettelyä, mikäli tarvetta ilmenee. Työtarkastusten suhteen komissio tulee tekemään toisen kertomuksen työnantajan rangaistusdirektiivistä. Sukupuolella on tärkeä rooli meidän uusissa toimenpiteissä. Me tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä globaalin tasa-arvoisuuden viraston kanssa ja tulemme katsomaan, kuinka ihmiskaupan vastaista direktiiviä pannaan täytäntöön ja kuinka suojelua ja tukea voidaan tarjota myös sukupuolinäkökulmasta. Mitä tulee resursseihin koskien tätä sukupuoliulottuvuutta, komission laaja-alaisessa politiikan analyysissä osoitetaan, että monet hankkeet ovat olleet sukupuoli spesifisiä ohjelmakaudella. Tulevat äh, hankkeet ovat sellainen, komissio tulee kiinnittämään sukupuoliulottuvuuteen vastaisuudessa tiivisti huomiota. turvapaikkarahastojen on myös kannettava kortensa kekoon sukupuoliulottuvuuden kanssa. Seuraava edistymiskertomus tulee myös kuvaamaan tutkimusten edistymistä Euroopan unionin alueella 2015-2017 vuosien aikana. Kiitos paljon tuesta ja kuuntelemisesta. Me olemme kaikki samalla puolella, samassa veneessä, pyrkimässä lopettamaan tätä vastenmielistä ilmiötä. Kiitos. Ja sitten ryhmien puheenvuorot ensin EPPn puolesta. Edustaja Matera, puolitoista minuuttia. Presidente. Kiitos puhemies. On paradoksi, että vuonna 2018 joudumme edelleen puhumaan orjuudesta. Kun puhumme naiskaupasta, lapsikaupasta, seksuaalisen hyväksikäyttö tai työ hyväksikäyttötarkoituksen, se ei voi olla mitään muuta kuin orjuutta. Näitä orjia on paljon ja heistä monet ovat lapsia. Monia naisia pakotetaan pakkotyöhön, orjiksi tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Komission tietojen mukaan 79 prosenttia ihmiskaupan uhreista joutuu seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution uhreiksi. Ei ole ensimmäinen kerta, kun täällä parlamentissa keskustelemme ja tuomitsemme ihmiskauppiaat ja pyrimme havaitsemaan keinoja, joilla voimme suojella uhreja, mutta jos kysyntää ei olisi, ei olisi myöskään markkinoita. Tarvittaisiin eurooppalaista sitovaa yhtenäistä lainsäädäntöä, jonka kautta asiakkaat ja ihmiskauppiaat voidaan saattaa syytteeseen kaikkialla EU:ssa. Komission pitää tässä toimia ja sen pitää entistä paremmin koota voimansa yhteen Europolin kaltaisten tahojen kanssa niissä maissa, joissa tällaista ilmiötä on enemmän kuin muualla. Vuonna 2018 on edelleen siis olemassa seksi orjia. Simon Veil, jota olemme muistelleet, sanoi aikaisemmin, että Euroopan pitää olla oikeuksiensa arvoinen, ja näin meidän olisi myös tehdä. Kiitos. Ja sitten SND-ryhmän puolesta Areena puolitoista minuuttia. Ole hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos oikein paljon. 2016 komissio julkaisi arvion ihmiskaupan uhrien suojelua koskevan direktiivin täytäntöpanosta ja siinä näkyi, että ihmisiä, naisia edelleen tai ihmisiä edelleen myydään työtä varten ja suurin osa näistä on naisia tai lapsia. Ja Sisilian esimerkki maatalouden alalta antoi todella räikeän esimerkin nykyaikaisesta orjuudesta. Orjuutta todellakin on ja naiset eivät ole aineita uhreja. Euroopassa, vaan toinen esimerkki ovat nigerialaiset alaikäiset tytöt Brysselissä. Lisäksi monet yritykset käyttävät hyväksi ihmisiä, koska ne haluavat saada nopeita voittoja ja kuitenkin maksaa mahdollisimman vähän palkkaa. Ja jos kerran seksuaalista hyväksikäyttöä tässä ajatellaan, se on tietysti tärkeä asia, mutta meidän täytyy sen lisäksi myös saattaa vastuuseen eurooppalaiset yritykset, jotka käyttävät näitä ihmisiä. Olipa sitten kyse maataloudesta ja tomaattien tai omenoiden korjuusta se, että pyritään nopeisiin voittoihin ja myydään mahdollisimman halvalla supermarketeissa tuotteita, sitä ei voida hyväksyä. Arvoisa komission jäsen, ensinnäkin pyydän, että vaaditte jäsenvaltioita noudattamaan tätä direktiiviä. Se on komission vastuulla katsoa, että jäsenvaltiot noudattavat direktiivejä. Kuitenkaan kaikki jäsenvaltiot eivät näitä kaikkia direktiivejä vielä noudata. Lisäksi tarvitaan sosiaalisia tai tällaisia työsuojelutarkastuksia, jotta varmistetaan se, että työoikeutta noudatetaan ja tiettyjä työehtoja noudatetaan. Näitä ihmisiä on suojeltava ja myös työsuojelusäännöksiä on yritysten noudatettava. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Forenza, UE NGL puolesta. Yksi minuutti, ole hyvä. Grazie, presidente. Eh, parliamo di un... Kiitos puhemies. Puhumme ilmiöstä, joka on nyt tienhaarassa – rasismin ja seksismin välimaastossa. 76 prosenttia ihmiskaupan uhreista vuonna 2016 tutkimuksen mukaan on naisia. Albania, Kiina, Nigeria, nämä ovat lähtömaita, joita seksuaalisen hyväksikäytön uhrit usein tulevat. Työperäisen hyväksikäytön lisäksi monet joutuvat olemaan myös seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Tämä maalaa kuvaa siitä, kuinka patriarkaalisessa ja machistisessa yhteiskunnassa elämme edelleen. Nyt todella pyytäisin, että toimielimet lähtevät seksismin ja rasismin vastaiseen taisteluun rajat ylittävästi. Kiitoksia edustaja Materalle siitä, että hän siteerasi Simon Veiliä eikä Silvio Berlusconia seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Raintke vihreiden puolesta puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Colleagues, dear commissioner. Eh, women and girls and... Hyvät kollegat, naiset ja tytöt eivät ole uhreja, vaan heistä tehdään uhreja. Tytöt ja naiset ovat vahvoja, kestäviä, mutta liian usein heitä käytetään hyväksi. Liian usein heitä käytetään hyväksi sellaisessa järjestelmässä, joka on tehty sellaiseksi, että muutamat hyötyvät ja monet kärsivät. Ei ole näisten, näiden naisten heikkoutta, että he kärsivät, vaan on meidän heikoutta, että nämä kärsivät. Meidän heikoutta, että niin monet naiset ja tytöt eivät elä vapaudessa Euroopan unionissa. Ja vastuu siirretään vastuuta pallotellaan ja jäsenvaltiot eivät ole riittävän vahvoja panemaan täytäntöön olemassa olevaa lainsäädäntöä Komission olisi tällöin oltava tiukkana. Tarvitaan enemmän poliisiyhteistyötä ja tarvitaan rangaistuksia. Lisäksi tarvitaan parempaa koulutusta poliiseille ja oikeuslaitosten työntekijöille. Usein ihmiskauppaa ei edes tunnisteta. Uhrit tarvitsevat myös tukea, liian usein he jäävät yksin naisten ja tyttöjen oikeudet on asia, joka on jäänyt saattamatta loppuun kuluvalla vuosituhannella. Nyt tämä epätäydellinen järjestelmä on saatettava kuntoon. Eh, Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dornano, EFDD. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Kuten komissiokin muistutti, yli kolmasosa 15 000 ihmiskaupan uhreista, joita EU-ssa rekisteröitiin 2013-2014, oli Euroopan ulkopuolisten maiden kansalaisia. Ihmiskauppiaiden verkostot hyvä, hyödyttävät tilannetta ja käyttävät tai ottavat uhreiksi kaikista heikoimmassa asemassa olevat, eli naiset ja lapset. Heinäkuussa 2017 antamassaan vastauksessa komissio aikoo ryhtyä toimiin jäsenvaltioita vastaan, jos ihmiskauppaa direktiivejä ei panna täytäntöön. Kuitenkaan ei ole kyseenalaistettu EUn siirtolais- tai maahanmuuttopolitiikkaa, kun tiedetään, miten kauheita seurauksia sillä on nykyajan orjuuden ja seksuaalisen hyväksikäytön näkökulmasta, mikä koskettaa lapsia. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Trosinski, ENF. Yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Ihmiskauppa kauppa, pakkokerjääminen ja prostituutio ovat hirvittäviä asioita. Niistä saa melkein yhtä paljon kuitenkin rahaa kuin huumekaupasta ja vastaavista rikollisista toimista. Mafiajärjestöt hyväksikäyttävät tällaisia ihmisiä, jotka elävät kylmyydessä ja ilman ruokaa. Osa heistä on eurooppalaisia, osa tulee paljon kauempaa. UNICEF on muun muassa kertonut, että nigerialaisten naisten ja lasten osuus uhreista on todella suuri. Jäsenvaltiot eivät noudata tiettyjä direktiivejä eikä myöskään due diligence-valvontaa velvollisuuttaan. Espas, eh, alue, Schengenin alueesta on tullut tällainen siivilä, josta kaikki menee läpi. Ja silti halutaan koko ajan vain nostaa pakolaiskiintiöitä ja sehän sitten hyödyttää näitä ihmissalakuljettajia, jotka hyötyvät tilanteesta. Ilman että teidän hullua politiikkaa, niin tämä tilanne voisi olla hallittavissa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dodds. Sitoutumattomat. Yksi minuutti. Mr. President. Kiitos puhemies. Ihmiskauppa on vakava rikos, joka vai, saattaa vaikuttaa kenen tahansa ikää, sukupuolta, kansalaisuutta katsomatta. Tämä, vaiku, tämä ilmiö koskee kaikkia suuria kaupunkeja ympäri Euroopan. Naiset ovat usein ihmiska- useimmin ihmiskaupan uhreja tilastot osoittavat, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa rikoksen uhreja on kymmeniä tuhansia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kymmenen, ja aiemmin arvioitiin, että uhri olisi 10-13 000, mutta että kyseessä on oikeastaan jäävuoren huippu. Pohjois-Irlannissa suoritettu työ antoi tulta purjeisiin uuteen työhön ihmiskauppaa vastaan. Uhreilla on oikeus korvauksiin ja ihmiskaupasta kärsineet lapset saavat myös tarvittavaa tukea. Lainsäädäntö voi tehdä ainoastaan osan työstä mikäli on suuri mahdollisuus, että kaikki kohtamme elämämme aikana ihmiskaupan uhrin. Koulutus on eräs ainoa keino päästä eroon tästä karsasta rikollisuudesta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Soirova, puolitoista minuuttia. E, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, on todella surullista joutua kuuntelemaan tätä keskustelua ja sitä, että ihmiskaupan uhrien määrä ei ole pienentynyt, vaan lisääntynyt. Ja kuten on sanottu, uhattuna ovat eritoten naiset ja lapset. On myös aloja, kuten maatalous tai kotitalous työt, joissa naisia on eniten. Ja kun katsotaan maantieteellistä jakaumaa, Albania, Kiina, Marokko, Vietnam, Nigeria ovat usein lähtömaita näille naisille. Tällaista ihmiskauppaa ei voida sallia ja nyt on aika etsiä tehokkaita, tehokkaita ratkaisuja. Tsekin tasavalta on sekä kohde että kauttakulkumaa, mutta emme ole lähtömaa. Me annamme uhreille tukea erilaisin tukiohjelmin ja teemme hyvää yhteistyötä monien kansalaisjärjestöjen kanssa. Erityisesti juuri kansalaisjärjestöt toimivat tärkeänä kumppanina ihmiskaupan torjunnassa ja siksi suosittelisin, että myös muut EU-maat tekisivät tiiviimpää yhteistyötä tällaisten järjestöjen kanssa – on välttämätöntä vahvistaa toimia myös kansallisella tasolla niin, että konkreettisia aloja ja alueita voidaan määritellä. E euh, kiitos, edustaja Martin. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le commissaire, est-ce que nos... Kiitos. Puhemies, kiitos komission jäsen. Onko meidän arvoilla hinta? Mm No minä sanoisin, että joillekin hinta on määritelty ja tämä hinta on terttu kirsikatomaatteja Sisiliassa. Olen käynyt Sisiliassa, olen nähnyt kuinka käytetään hyväksi työvoimaa. Kirsikatomaattien taustalla on seksuaalista ja sosiaalista hyväksikäyttöä. Nigerialaiset, romanialaiset, tunisialaiset, naiset ovat hyväksikäytön uhreja ja yritykset itse ovat usein nämä järjestäneet. Nämä naiset haaveilevat paremmasta tulevaisuudesta, mutta he eivät ole koskaan vapaita. On tärkeää, että hyväksikäyttö tuomitaan entistä tiukemmin. Hyvät, kauniit puheet eivät kuitenkaan riitä, eivätkä ne tule päättämään tätä sosiaalista ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Pyydänkin komission jäsen, että esittelette meille 2016 vuoden jälkeisen strategianne ihmiskauppaa vastaan. Strategian on oltava tehokas ja tähän tilanteen hätätilan on vastattava riittävän nopeasti. On tärkeää, että annetaan sanktioita niille jäsenvaltioille, jotka eivät kunnioita lainsäädäntöä. On tärkeää, että tätä vitsausta vastaan pystytään taistelemaan tehokkaasti. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kuneva. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Italian kasvihuoneissa ja herkkusieniviljelmillä on hirvittävän epäinhimilliset työskentelyolot. Tsekin tasavallassa ja Kreikassa myös nähdään pakkotyötä ja ihmiset, ihmisten Euroopassa pitäisi olla häpeissään tästä. Kyse ei ole pelkästään seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vaan myöskin maatalousalasta, rakennustyömaista, matkailusta. Sielläkin hyväksikäytetään ihmisiä työvoimana. Ei tästä voi olla mitenkään ylpeä. Tällaisesta talouskasvusta ei voida olla ylpeitä. Kyse on nykyaikaisesta orjuudesta. Ja kausityöntekijöitä tai ihmiskaupan vastaista direktiiviä ei ole täytäntöön pantu. Tässä lähinnä joitakin tahoja kiinnostaa vain rahoituspuoli. Meidän täytyy toteuttaa avoimia, avointa valvontaa tai tarkastuksia, jotta työntekijöiden oikeuksia noudatetaan. Ja tämä meidän kaikkien täytyy sanoa kovaan äänen. Olemme 2000-luvulla. Ja. The floor to Mrs. Park. Seuraavaksi edustaja Parker, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Traffic. Kiitos, puhemies. Naisten ja tyttöjen hyväksikäyttö työvoimana ja seksuaalisesti on entistä yleisempää. Lapset ovat usein ihmiskaupan uhreja. Tilastot eivät osoita, kuinka laaja ilmiö on kyseessä. Ainoastaan raportoidut tapaukset tilastoidaan – Lasten ihmiskauppa on nykymuotoisen orjuuden ikävin muoto. Kaikki ovat lähteneet liikkeelle ja pyrkineet parempaan elämään, mutta he kärsivätkin lapsiavioliitoista, seksuaalista hyväksikäytöstä ja pakkotyövoimana olemisesta. Näitä lapsia väärin nämä kärsivät hyväksikäytöstä. Jengit, rikollisjengit käyttävät hyväksi naisia ja lapsia ja kauppaavat näitä. Nämä ovat pelinappuloita pelissä ja e, ihmiset ovat helposti korvattavissa. Komission on ymmärrettävä, että ihmisten vapaa liikkuvuus pahentaa tilannetta ja auttaa rikollisia. EU ei anna mahdollisuutta yhdistyneelle kuningaskunnalle mahdollista tehdä rikos, tarkastuksia ihmisiin rikoshistoriaan ja on helppo ymmärtää, että tilanne ei ainakaan tule paranemaan. Tämä tilanne ei tule ratkeamaan ja mikäli tilanne ei ratkea, uhrilla ei ole toivoa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Head, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tack ordförande. Sen 2016 så... Kiitos. Strategi för människohandel. Kiitos, puhemies. Euroopassa ihmiskauppaa ja naiskauppaa on ja komission jäsen Avramopoulos on monta kertaa luvannut, että strategiasta vastaan tulisi – ja joulukuussa julkaistiin tiedonanto naiskaupasta, lapsikaupasta, ihmiskaupasta ja nyt voidaan huomata sen perusteella, että kovin paljon ei ole muuttunut. Pitäisi saada aikaiseksi strategia. Ihmiskaupasta Euroopan parlamentti on tai pyrkinyt torjumaan sitä jo kymmenen vuosien ajan ja aina vain kohtaa vastustusta. Ihmiskauppa on rajat ylittävää toimintaa ja se vaatii myös rajat ylittäviä toimenpiteitä ja rajat ylittävän strategian. Jos me laskemme tässä tavoitteitamme, luovumme päämäärästämme, niin sitten nämä rikokset saavat vain jahtia jatkua. Ja onkin tärkeää välittää poliittinen viesti ja meidän on myös toimittava voimakkaasti. Ihmiskaupan uhrien tilanne tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vahvistaa näiden rikoisten vastaisia toimia. Meidän täytyy puuttua kysyntään, seurata rahavirtoja, varvost, myöskin vahvistaa poliisiyhteistyötä. Nämä ovat tärkeitä asioita. Meidän täytyy myös paremmin suojella uhreja. Myöskin tarvitaan tuomioistuinten toimia. Meidän täytyy tietää tästä ilmiöstä. Se on hyvin tärkeää. On lisättävä tietoisuutta tästä ilmiöstä. Se on tärkeää sen torjunnassa. Ja milloin komissio todella esittelee kunnollisen strategian ihmiskaupan torjunnan edistämiseksi? Kiitos. Ah, la parola, Kiitos ja sitten edustaja Pimenta Lopes, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tiedämme, että Järjestäytynyt rikollisuus hyötyy seksuaalisesta hyväksikäytöstä enemmän kuin huumeiden tai aseiden kaupasta. Paljon rahaa on pelissä ja rahanpesu ja verokeitaat helpottavat toimintaa. Naiskaupan yhtenä tavoitteena on pakkoavioliitteen helpottaminen ja nämä ihmiset ja naiset, jotka, joita työtarkoituksessa käytetään joutuvat orjamaisiin olosuhteisiin. Tuhannet naiset ja lapset joutuvat ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön uhreiksi. Jotkut väittävät, että prostituutio on vapaaehtoista tai hän voi itse sen valita, mutta siinä rikotaan hänen oikeuksiaan ja kajotaan hänen väärin keinoin. Tässä todella naisparkoja hyväksi käytetään. Meidän tulisi hylätä sellaiset aloitteet kuin Portugalissa, jossa halutaan laillista prostituutio. Kiitos. Sitten edustaja Panzeri, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kuten on sanottu, niin ei tarvitse kovinkaan kauas katsella, että löytää esimerkkejä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pakkotyöstä. Sitä näkee nykypäivän Euroopassakin ja se koskettaa naisia ja lapsia. Kyse on seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja monet ihmiskaupan uhreista joutuvat myös työvoimaksi. Ja työolosuhteet ovat hirvittävän huonot ja palkat surkeita ja omassa maassakin, maassanikin monet naiset joutuvat tekemään maataloustöitä surkeissa oloissa. Tämä on johtanut jopa kuolemaan, kuten Paul Clementin ähm, tapauksessa 49-vuotias henkilö kuoli äh, väsyvykseen saatuaan kahden euron palkkaa. Tämä on todella vaikea asia, mutta EUn täytyy kuitenkin toimia. Kyse ei ole vain siitä, että varmistetaan hyväksikäyttäjien ja ihmiskauppiaiden syytteeseen asettaminen ja tuomitseminen, mutta lisäksi täytyy ajatella näiden henkilöiden ja uhrien tulevaisuutta ja estää tällainen hyväksikäyttö jatkossa. hyvinvointivaltiossa täytyy edistää sellaista työllisyyspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa, jossa kiinnitetään enemmän huomiota oikeuksiin ja niiden toteutumiseen ja noudattamiseen. Nyt on ryhdyttävä sanoista tekoihin. Kiitos ja sitten seuraavaksi edustaja Valina. Yksi minuuttia. Presidente, buenas noches. Kiitos puhemies. Hyvää myöhäisiltaa kaikille. Euroopan unionissa tällainen hyväksikäyttö on häpeällistä, mutta sitä tapahtuu joka päivä. Tämä on osoitus siitä, kuinka eriarvoinen taloudellisesti maailma on. Tämä on osoitus myös siitä, että työsopimus tai oleskelulupa eivät takaa sitä, että hyväksikäyttöä ei olisi, kun tilanne on laillinen. Ja usein hyväksikäytettyjen kasvot ovat naisi, naisten kasvoja. Heitä käytetään hyväksi myös seksuaalisesti ja heitä on paljon enemmän kuin miehiä. Kuten tiedätte, 76 prosenttia uhreista ja 15 prosenttia heistä on alaikäisiä. Tarvitaan politi- politiikkaa, joka on voimakasta, ei pelkästään hyviä aikeita. Tarvitaan yhteisiä toimia ja kattavia sukupuolitoimia tähän asian puuttumiseksi on kitkettävä sellaisia uusliberaaleja poliitikoja, jotka jättävät suojatta työntekijöitä. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Julie Ward, puolitoista minuuttia, ole hyvä. Very much, President. Kiitos paljon puhemies. Ihmiskaupatapausten määrän nousu on äärimmäisen huolestuttava varsinkin feministeille. Kuten tiedämme, naiset ovat useammin ihmiskaupan uhreja – varsinkin naiset kärsivät varsinkin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämä ilmiö on täysin ristiriidassa meidän arvojen kanssa ja myös Euroopan ja kansallisen lainsäädännön kanssa täydellisesti ristiriidassa. Naisilta viedään ihmisarvoja heidät esineellistetään. Transsukupuolisten oikeudet usein ylen katsetaan Transihmisten murhat ovat usein sellaisia, että niiden uhrina on henkilö, joka on ollut ihmiskaupan uhri. Meidän pitäisi kiinnittää transasian huomiota. Olisi hyvä tietää, mihin toimenpiteisiin komission on ryhtynyt, että ihmiskauppa saadaan kitkettyä. On häpeällistä nähdä, että hallitukset näyttelevät, että he suhtautuvat ihmiskauppaan vakavasti silloin, kun he haluavat estää maahanmuuttajia saapumasta Eurooppaan, mutta kun kyse on naisista ja transihmisistä, silloin asialle ei kiinnitä riittävästi huomiota. Odotan innolla vastausta tänne komission jäsen. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Boilan minuutti, olkaa hyvä. 2018 and here... Kiitos. On vuosi on 2018 ja Euroopassa ihmiset kärsivät ihmiskaupasta – naiset ja lapset kärsivät useimmiten. Nyt pyritään kitkemään naisten kärsimä seksuaalinen väkivalta ja me emme voi unohtaa naisia ja lapsia, jotka ovat kaiken heikommassa asemassa. Työvoiman hyväksikäyttö tarkoituksiin suoritettava ihmiskauppa on myös yleistymässä. On tärkeää, että EU ryhtyy toimiin, että tämä epäinhimillinen paha ilmiö saadaan loppumaan syylliset on tuotava oikeuden eteen. Lisäksi on tärkeää, että EU nimeää ja häpäisee ne yritykset, jotka käyttävät ihmiskaupan uhria hyväksi. On tärkeää, että uhrien oikeuksien, kausityöntekijöiden ja työvoimalainsäädäntö pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla. On tärkeää, että me myös tiedämme, kuinka yleinen ilmiö on kyseessä. On tärkeää, että tämä moderni orjuus saadaan poistettua lopullisesti. Kiitos ja nyt aloitamme menettelyn ilman puhujaluetteloa. Minulla on viisi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä puheenvuoronsa Zaborska, yksi minuutti. Pan predseda, pan komisar. rovnakej debaty ako... Hyvä komission jäsen. Olin mukana samankaltaisessa keskustelussa 30 vuotta sitten tässä parlamentissa. Mikään ei ole muuttunut. Tai 13 vuotta sitten. Suuri osa ihmiskaupan uhreista tulee itäisestä Euroopasta. Ja todella neljästä niin kutsutusta uudesta jäsenvaltiosta heitä tulee erittäin paljon maista, joissa mahdollisuudet taloudellisesti ovat heikot. Ja erot EU-alueiden välillä pysyvät voimassa niin kauan kuin meillä on kaksi eri Eurooppaa. Se, että revimme raja-aitoja alas, ei vie näitä eroja pois, vaan tarvitaan, tarvitaan solidaarisuutta ja arvokkuutta jokaiselle ja meidän täytyy kitkeä äärimmäistä köyhyyttä. Kiitos, hyvä kollega. Seuraavaksi Kinnici. Ole hyvä, Kateriina. E grazie presidente, e signor commissario. Kiitos puhemies. Ihmiskauppa jonka pääasialliset uhrit ovat naiset ja lapset, on ilmiö, joka ei valitettavasti ole vähenemässä huolimatta vuoden 2013 direktiivistä. Kehitys on todella huolestuttavaa ja tilanne on pahentunut tämän maahanmuuttokriisin myötä. Tätä ei voida niellä tätä tilannetta. Näitä uhreja tai ala, myös alaikäiset joutuvat rikollisjärjestöjen uhriksi, hyväksikäytön uhreiksi. Siksipä komission täytyy ryhtyä toimiin. Kaikki ihmis, on, kaikkien on täytäntöön pantava täysimääräisesti ihmiskaupan vastainen direktiivi. Tarvitaan myös rikosoikeudellisia toimenpiteitä, on suojeltava uhreja ja heille on myös annettava erityistä suojaa ja tukea. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Marias Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκπαίδευσης. Kiitos puhemies. Naisten ja tyttöjen ihmiskauppa Euroopassa on edelleen yleistä. On tärkeää, että nyt ryhdytään konkreettisiin toimiin. 76 prosenttia naisista on naisia ja 15 prosenttia lapsia. Nämä ovat peräisin Unkarista, Puolasta, Bulgarista, Romaniasta. Ja nämä ovat uhreja työmarkkinoilla ja he toimivat usein maatalousalalla. Ihmiskauppaa direktiivi on pantava täytäntöön – on tärkeää, että ihmiskapet eivät pysty enää toimimaan häikäilemättömästi. Lisäksi on tarpeen tiivistää rajat ylittävää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Seuraavaksi Bilbao Barandika, yksi minuutti, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, tässä ilmiössä yhdistyy kansainväliset rikollisjärjestöt ja tähän tarvitaan eurooppalainen vastaus. Tarvitaan myös tiedotusta näille uhreille. Toiminta on suunniteltava ja toteutettava Euroopan tasolla. Tarvitaan monen tasoista institutionaalista koordinointia, konkreettisia toimia neljäs kausityö, työntekijöitä koskeva kertomus Baskimaassa puhuu myös tästä. Kaksi kysymystä. Voiko komissio vahvistaa sen, että näiden verkkojen lisääntyminen on johtanut siihen, että EU:ssa on jo 30 000 yksin liikkuvaa maahanmuuttajakadoksissa? Ja ovatko nämä katoamiset ja laittomat adoptiot ja elinten siirrot yhteydessä toisiinsa. Kiitos. Ja seuraavaksi Epitedeios. Yksi minuutti, olkaa hyvä, kirjoitus. Grazie, presidente. I ekmetallevsi anthropon. Kiitos, puhemies. Ihmisten hyväksikäyttö, varsinkin naisten ja tyttöjen hyväksikäyttö, työvoima ja työvoiman varten ja seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut ilmiö jo antiikin aikana. Valitettavasti nykyään tämän kannattavaa, kannattavaa liiketoimintaa ja se rikkoo meidän inhimillisyyttä vastaan. EUn yhteistyön tulisi kiinnittää, tulisi aloittaa ne toimenpiteet, jotta tämä ilmiö saadaan pienennettyä ja loppujen lopuksi vähän poistettua kokonaan. Euroopan unionin ei pitäisi ainoastaan viitata ihmisoikeusperuskirjan artikloihin 531, jossa kielletään ihmiskauppa ja todetaan, että kaikilla ihmisillä on oikeus kunnollisin työ oloihin. Mutta ihmisten hyväksikäyttö työvoimana on tosiasia EU-maissa ja lisäksi tämä ruokkii ihmiskauppien toimintaa. On tärkeää, että ihmiskauppiaille annetaan riittävän kovat rangaistukset. Kiitos ja sitten vielä komission jäsen Avramopulos saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Aluksi kiittäisin teitä jälleen tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja siitä, että näin hyödyllisesti kannoitte kortenne tähän kekoon. Oli hienoa saada kuulla, että meillä kaikilla on sama lähestymistapa, sama kuin minkä toinen sille alustuspuheenvuorossani. Otitte selkeä, selkeän kannan periaatteiden pohjalta. Vuosien ajan EU ja sen jäsenvaltiot ovat osoittaneet olevansa voimakkaasti sitoutuneita pureutumaan ja torjumaan häikelemättömästi toimivia rikollisia, estämään rikollisuutta ja ennen kaikkea suojelemaan uhreja. Olemme kehittäneet vakaata EUn lainsäädäntöä ja nyt meidän on syytä varmistaa sääntöjen täysi noudattaminen ja meidän on oltava operatiivisempia työssämme. Vain jos vedämme tässä yhtä köyttä, jäsenvaltiot, neuvoston puheenjohtajavaltio, Euroopan parlamentti, kansalaisjärjestöt ja virastomme vain silloin voimme saada edistystä aikaan kentällä ja näin haluammekin tehdä. Ja voin vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut vahvistamaan toimia ja meillä on jo ja olemme täytäntöön panemassa ensisijaisia toimia. Ja henkilökohtaisesti, kuten aluksi sanoin, olen sitoutunut näiden toimien toteuttamiseen. Olisi hienoa voida kertoa parlamentille myöhemmin tämän vuoden puolella edistyksestä, jota on saatu aikaan. Kiitoksia kovasta tuestanne. Kiitos komission jäsen.